Tällä Esityslista on hyväksytty puheenjohtajakokouksessa 148 säännön mukaisesti. Esityslista näin hyväksytään. Kun olen kuullut poliittisia ryhmiä, niin haluaisin esittää seuraavat esitys, lopuisen esityslista luonnoksen muutosehdotus. Sudan keskustelu ja Hassan Abdurahemin ja Abdulmonen Abdumavalan tapauksista käytävä keskustelu korvattaisiin Zimbabwe-aiheella ja erityisesti pastori Evan Mavariden tapauksella. Onko vastalauseita? Näin muutamme esityslistaa tämän mukaisesti. ENF-ryhmä on pyytänyt, että saisimme korkean edustajan julkilausuman aiheena äh, Wikileaksin paljastukset CIAn äh, hacking-välineistä olisi iltapäivän ensimmäisenä aiheena ja näin istuntoa jatkettaisiin kello 24 saakka. Edustaja Pretzel saa, edus, saa nyt esitellä ENFn ehdotuksen. Olkaa hyvä. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, Wikileaks on julkistanut ensimmäiset asiakirjat ja aikoo julkistaa lisää asiakirjoja CIAn toimista, jonka mukaan älypuhelimissa ja televisio vastaanottamissa, kuten myös autoissa, voidaan harjoittaa kuuntelua. Autoja voitaisiin jopa kauko-ohjata teknologia itsenäis, tämä teknologia itsenäisesti pyyhkii omat jälkensä eikä ole varmaa edes, etteivätkö CIAn virkamiehet käyttäisi tätä teknologiaa omiin tarkoituksiinsa ilman, että heidän johtajansa sitä tietävät. Väärien ö, sormenjälkien nojalla on pelätty myös sitä, on, on, ovat myös 2012 Ranskan vaaleihin kohdistuneet hyökkäykset asettuneet uuteen vala, valoon. Nämä CIA-hakkerit operoivat Frankfurtista käsin ja Saksan liittohallitus ei toistaiseksi ole antanut julkilausumaa tästä aiheesta, mutta me tarvitsemme julkista keskustelua, mutta tätä keskustelua ei mielestäni pidä käydä ainoastaan Saksassa, vaan kaikki Euro- se koskee kaikkia Euroopan maita ja meidän pitäisi käydä tuota keskustelua tänään tässä parlamentissa. Kiitoksia. Käyttääkö joku vastapuheenvuoron? Kukaan ei aio tällaista puheenvuoroa käyttää, eli nyt esitän ENF-ryhmän pyynnön lisätä korkean edustajan julkilausuma aiheena Wikileaksin paljastukset CIAn hacking-välineiden käytöstä. Kuka puolustaa ENFn ehdotusta? Chi è contro? Vastaan. Chi si astiene? Tyhjää. Hylätty. Esityslistaa ei siis muuteta. Sitten työjärjestyspuheenvuoro edustaja Wimberg. Olkaa, edustaja Wimberg, olkaa hyvä. Tack, Kiitoksia, puhemies. Minä haluaisin, että asedirektiivistä ei äänestettäisi ja se poistettaisiin esitystä, sillä tämä on sillä siinä ei ole otettu huomioon seurausanalyysiä ja ehdotan, että sitä näistä uudestaan ja että se poistetaan esityslistalta ja lähetetään takaisin valiokuntaan tällaisen seurausanalyysin tekemiseksi. Honorable Stork. Edustaja Stork ja, jubel schon bevor ich spreche. Vielen Dank. Kiva, että täällä jo osoitetaan suosiota ennen kuin olen edes puhunut. Torstai-iltana, iltapäivänä EFD-ryhmä esittää suuren kysymyksen ja pyytäisinkin, että esityslistan tulisi myös tämän eh, tilaisuuden otsikko, eli siis ähm, kansalaisjärjestöjen ja rahtiyritysten välisestä yhteistyöstä. Toivoisin, että tämä tulisi esityslistalle, kuten on yleensäkin ollut tapana. Kiitos. Vastaan, että puheenjohtaja, ei, ryhmien puheenjohtajien kokous tekee päätökset ja tähän kaikki ryhmät voivat osallistua. Edustaja Vimpari, meillä on määräajat sille, milloin voidaan esittää muutospyyntöjä ja tämä on nyt määräaikojen ulkopuolella. Sitten qe ryhmä on pyytänyt, että mm, ulkopolitiikan korkean edustajan julkilausuma aiheena talojen tuhoaminen, palestinalaisten talojen jatkuva tuhoaminen otettaisiin kolmanneksi aiheeksi iltapäivälle sen jälkeen, kun korkea edustaja on käsitellyt EUn prioriteetteja YK ihmisoikeusneuvoston istuntojen osalta vuodelle 2017. Keskustelun lopuksi sitten olisi päätöslauselma. Edustaja Sili Kiotis voi esitellä kuen pyynnön. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η εγκληματική πολιτική των κατεδαφών. Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, se politiikka, jota israelilaiset pakottavat palestinalaisille, jatkuu. Ja me olemme saaneet nähdä yhä enemmän, miten palestiinalaisia taloja tuhotaan Kadalahmassa – Lisäksi on uhkailtu noin 140 asukasta, jotkut näistä ovat lapsia. Ja meidän mielestämme Euroopan unionin pitäisi tehdä jotakin. Parlamentin valtuuskunta Palestiinaan kävi tässä kyseisessä kylässä ja puhuimme Israelin viranomaisten kanssa, jotka sanoivat, että Tämän olisi pitänyt tapahtua jo helmikuussa. Samalla kuitenkin talouden tuhoaminen jatkuu. Hyvin monet näistä kylistä on tarkoitus tuhota myös tulevaisuudessa ja tämän kanssa rintarinnan käy israelilaisten rakennushankkeet palestinalaisalueilla. Meidän mielestämme nämä ovat laittomia ja meidän mielestämme tällainen toiminta täytyy lopettaa. Euroopan unionin täytyy välittää viesti siitä, että se vastustaa tällaisia laittomia talojen tuhoamisia ja laittomia Israelin siirtokuntia ja pyrkii kahden valtion ratkaisu, mikä on ainoa tapa taata rauha lähitään. Kiitos, hyvä puhemies. Onko joku jäsen, joka haluaa käyttää puheenvuoron QE-ryhmän ehdotusta vastaan? monsieur le président euh, nous sommes contre. arvoisa puhemies me vastustamme tätä ehdotusta koska khan al ahmarin yhteisössä joka on se vyöhykkeellä on ongelmia tämän suhteen. Siellä palestiinalaiset eivät ole pyytäneet, että he voisivat taistella ja olemme yrittäneet kaikkien laillisten keinojen kautta viedä tätä asiaa eteenpäin, joten tätä sekannusta ei pidä siellä edistää, sekannusta, jota kollegani haluaa siellä levittää. Hän puhuu helmikuussa si- välittämästä purkamisesta ja muistutan, että nyt elämme jo maaliskuuta. Kiitoksia. Allora pongo ora in votazione. Nyt äänestämme nimenhuutoäänestyksenä GUE NGL-ryhmän ehdotuksesta että lisäisimme tiistaille keskustelun sen jälkeen, kun korkea edustaja on käsitellyt EUn prioriteetteja YK on ihmisoikeusneuvostossa vuodelle 2017. Olisi siis toinen julkilausuma, jonka aiheena olisivat jatkuvat talojen ja muiden rakennelmien tuhoamiset silloin, kun omistajana ovat palestiinalaiset. Äänestys alkaa. La votazione è... Äänestys päättyy. Hylätty. L'ordine del giorno, pertanto... Näin ollen esityslistaa ei muuteta. Puheenvuoropyyntö, olkaa hyvä. Dank u wel, eh, dank u wel, meneer de voorzitter. Kiitoksia, hyvä puhemies. Haluaisin hieman käsitellä Turkkia ja Erdoganin lausunnoista, joka pyrkii profiloitumaan Euroopan unionin vastaiseksi. Me olemme nähneet, mitä Erdogan on sanonut äh, alankomaalaisista, on nimittänyt heitä fasisteiksi ja natseiksi. Me emme voi sitä sallia Euroopan parlamenttina. Ja meidän täytyisi minusta lisätä tämä esityslista tällä viikolla. Tiedän, että tarkoituksena on käsitellä näitä asioita huhtikuussa, mutta kun katsotaan poliittista todellisuutta, niin me emme voi piiloutua sääntöjen taakse ja sanoa, että tätä on nyt tuotu esille oikea-aikaisesti. Se on ihan totta, ei tätä esitettykään oikea-aikaiseksi, mutta emme ole voineet mitään muutakaan tehdä. Emme me voi nyt piiloutua sääntöjen taakse. Meidän täytyy kyetä keskustelemaan siitä, mitä on poliittisesti nyt aktuellia ja tärkeää oikeana parlamenttina. Tänä, tällä viikolla siksi pitäisi käydä oikea keskustelu Turkista. Kiitoksia.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 kokouksen tämän istunnon hallinnointi on hyvin järkevää ja kunnioitan teitä siitä, miten jaatte puheenvuoroja, mutta muistuttaisin kuitenkin artiklasta 184, jos joku jäsen haluaa tehdä tällaisen julkilausuman, hänen pitäisi pyytää yhden minuutin puheenvuoroa, kuten me kaikki teemme. Eli tässä erityistapauksessa voisitteko vedota artiklaan 184 työjärjestyksen artiklaan 184 niin silloin hän voisi tehdä sitten esittää tuollaisen kommentin. Kiitos tästä neuvosta. La relazione reca ora. Nyt esityslistalla. Olkaa hyvä. Danke, Kiitoksia puhemies. Vielä tähän esityslistaan. Haluaisin lyhyesti viitata siihen, että herra Dantanin esittämä vaihtoehtoinen päätöslauselma liittyen oma-aloite mietintöön kaniinien minimistandardeihin, että se sai viime viikon torstaina 170 artiklan kohdan kolme nojalla tarvitaan, joka on työjärjestyksen vasta- vastainen 170 artiklan. Ja nyt minä huomaan, että tarkistusten jättö, jättömääräajan jälkeen tätä tekstiä on lyhennetty ja vetoan nyt artiklan 171 kohtaan neljä puhemiehen myötävaikutuksella ja suostumuksella voidaan antaa tarkistuksia myös myöhemmin, kun kyse on kompromissiehdotuksista tai jos on teknisiä ongelmia. Puhemies päättää tällöin, miten näihin tarkistuksiin suhtaudutaan ja ennen äänestystä sitten äänestyttää parlamenttia siitä, käsitelläänkö nämä tarkistukset. Arvoisa puhemies, tässä kontekstissa minä kysyn teiltä, oletteko te EPPn vaihto, pidättekö EPPn vaihtoehtoista päätöslauselmaa luonnosta asiallisena ja asetatteko sen äänestyksen alaiseksi, kuten tämän talon säännöt mm, määräävät? Allora, la... No niin. EPPn ehdotus oli pidempi kuin mitä säännöt sallivat. Näin ollen siis vaihtoehdon täytyy olla lyhempi kuin alkuperäinen. Mutta meidän yksikkömme, niin kuin aina, ovat tiedottaneet EPPlle, että tätä tekstiä on lyhennetty. Kyse on ennen kaikkea teknisestä ongelmasta, joka liittyy tekstin pituuteen, ei niinkään sisältöön. Näin ollen sääntöjen mukaan katsomme, että tämä asiakirja on hyväksyttävä. Kyse on teknisestä kysymyksestä, joka on jo ratkaistu. Kiitos. Nyt voimme antaa puheenvuoron edustaja Ekille esittelijän ominaisuudessa. Kyse on siis mietinnöstä, jonka aiheena elohupea. Olkaa hyvä.